Kollegen, ich darf hiermit ähm, die Sitzung, die erste Sitzung. Hyvät kollegat, näin voin avata ensimmäisen valiokuntamme kokouksen tässä uuden vuoden puolella. Kuten tiedätte, tämä on tärkeä vuosi maataloutta ajatellen. Ensinnäkin mitä tulee tähän rahoituskehykseen 21-27 vuosiksi ja toisaalta myöskin kun YMPn sisältöä ajatellaan. Ja nyt vaikuttaa siltä, että tänä vuonna tullaan tekemään päätökset tältä osin myös tulevalle mm, kuusivuotiskaudelle. Ja selvää on, että valiokuntamme merkitys on tärkeä ja se on kovasti esillä myöskin julkisuudessa Euroopassa mitä tulee maatalouteen, mutta muutenkin. Esityslistamme on varsin tiivis tänään ja huomenna ja kannattaa varmasti lähteä liikkeelle tästä ihan saman tien. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole esityslistaan kommentteja, se voidaan katsoa hyväksytyksi. Totean, että kokous myöskin menee verkkoon ja tulkkausjärjestelyt kaikilla virallisilla kielillä onnistuvat tänään. Paitsi malta, viro ja iirin kieli poikkeuksena. Ja sitten kohta kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen. Jos ei ole mitään kommentteja pöytäkirjoihin. Pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyiksi. Ja sitten esityslistan kohta neljä. Haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi valiokuntamme kokoukseen Kroatian maatalousministerin ja tämänhetkisen neuvoston puheenjohtajan Maria Vukovicin Toivottavasti nimi meni jotakuinkin oikein. Tervetuloa teille. Ja on hienoa, että voimme täällä tänään käydä keskustelua kanssanne. Kroatiahan on suunnitellut kunnianhimoisen ohjelman puheenjohtajuuskaudekseen. Ja mottokin on haasteellinen mutta meitä erityisesti kiinnostaa se, eh, mitkä ovat suunnitelmanne ja aikomuksenne tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mitä ymp tulee. Ja tietysti eh, rahoituskehys kytkeytyy tähän myöskin. Ja uskoisin, että kollegat varmasti kommentoivat ja esittävät kysymyksiä monista muistakin aiheista. Tervetuloa. Ja nyt voitte alustuspuheenvuoronne pitää, kertoa painopisteistänne omalla puheenjohtajuuskaudellanne noin 15 minuuttia. Sitten koordinaattoreiden puheenvuorot ja sen jälkeen sitten muutkin jäsenet halutessaan voivat puheenvuoron käyttää. Mutta nyt hyvä ministeri, olkaa hyvä. Poštovani predsjedniče odbora za Kasvoi gospodine Lind, poštovane Kiitos. Kiitos kutsusta, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On ilo ja kunnia voida olla täällä ja kertoa teille Kroatian painopisteistä sen puheenjohtajuuskaudella, mitä tulee maatalouspolitiikkaan ja maaseutualan kehityksen. Nyt ei ole helpoin hetki ottaa vastaan puheenjohtajuutta avoimia monimutkaisia poliittisia kysymyksiä. On monta. Se on haaste, mutta toisaalta myöskin mahdollisuus ja kunnia, kun ajatellaan, että puheenjohtajana on unionin nuorin maa. Ja nyt ensimmäistä kertaa toimii puheenjohtajana Vahva Eurooppa haasteellisina aikoina on mottomme ja tässä huomioimme myöskin 2019-2024 strategian ja pyrimme tarttumaan suuriin haasteisiin, esimerkiksi ilmastonmuutoksen, maahanmuuttokysymysten ja turvallisuuskysymysten mukanaan tuomat haasteet. Meillä on prioriteetteja, pääprioriteetteja neljä ensimmäisenä EUn kasvu ja kehitys jatkossa. Ja tässä on tärkeää että kaikille kansalaisille tarjoutuvat yhtäläiset mahdollisuudet ja että voidaan katsoa kestävä pohjais, voidaan puhua kestäväpohjaisesta kasvusta. Myöskin talousarvio sen on oltava tasapainoinen ja on pidettävä huoli siitä, että maatalouspolitiikkaa ei tässä kaikessa unohdeta maatalous ja maatalouspolitiikka on erittäin tärkeä asia, varsinkin kun puhutaan maaseutualueiden ihmisistä, mutta ylipäätään EU-kansalaisista. Ja on erittäin tärkeää voida käydä vuoropuhelua eh, lainsäätäjien välillä, ja tämänkin vuoksi on erittäin hyödyllistä mm, keskustella asiasta täällä kanssanne tänään yhteinen maatalouspolitiikka on yksi monimutkaisimmista politiikan aloista EU:ssa ja se on kehittynyt monessa eri syklissä. Ja Kroatia lähtee liikkeelle siitä, että subsidiariteettiperiaate ei kärsisi, mutta toisaalta kuitenkin menettelyjä yksinkertaistettaisiin. Oikeudellinen puitteisto on muuttunut ja sitä on täydennetty usean otteeseen vuosien varrella. Ja tilanne poliittisesti on varsin hankala ja kiistanalainen, kun halutaan maatalouspolitiikkaa uudistaa. Minulle eräs maanviljelijä totesi, että hän kyllä mielellään pitäisi säännöistä ja säädöksistä kiinni, mutta niitä muutetaan niin tiuhaan tahtiin, ettei se käytännössä ole kovinkaan helppoa. Tämä tekee selväksi sen, että jos asioita ja sääntöjä pyritään yksinkertaistamaan, niin se on ilman muuta tervetullut aloite ja Kroatia pyrkii tässä oman panoksensa ilman muuta esittämään myöskin ja pitää tärkeänä sitä, että ei unohdeta pieniä tiloja ja perheyrityksiä. Ja strategiset suunnitelmat kuitenkin koko ajan pidetään mielessä. Emme halua liian tiukkoja sakkoja eh, laiminlyönneille, jotka ovat tapahtuneet vahingossa – Samahan pätee jäsenmaihinkin. Ei niitäkään liian tiukalla kädellä rangaista pienistä laiminlyönneistä. Ja joskus ulkoiset tekijät saattavat johtaa tähän sellaista, joista itse voi olla vastuussa. Tuleva YMP näyttää siltä, että valtiot tulevat kantamaan yhä enemmän omaa vastuuta toimenpiteiden täytäntöönpanossa ja Kroatia pitää lähestymistapaa hyvänä. On erilaisia puitteita ja olosuhteita aina alueesta riippuen, ja siksikin varmasti kukin jäsenmaa parhaiten pystyy itse määrittämään sopivimmat toimet ja toimenpiteet omalla alueellaan. Ja toisaalta sitten muut kansalliset yhteydet pystytään näin paremmin huomioimaan. Pyrimme mahdollisimman loi, ö, joustaviin ratkaisuihin näiden kansallisten menettelyjen täytäntöönpanossa. Sitten vielä muutama sana kestävyydestä. Sehän onkin ollut vahvasti esillä, kun YMPstä viime aikoina on keskusteltu. Ja sitä painotetaan myöskin tässä nykyisessä reformissa ja tulevassa vihreän kehityksen sopimuksessa kestävä pohjaisuus on myöskin vahvasti esillä ympäristön tila tulee huomioida ja YMP tulee olla sellainen, että se ei unohda e, ilmastokysymyksiä, ympäristökysymyksiä eikä myöskään luonnon ja lajien monimuotoisuutta. Tältä pohjalta on liikkeelle lähdetty ja ilmastosuojelulliset seikat on nyt nostettu vahvemmin esiin myöskin tulevalla rahoituskaudella. On mietittävä sitä, miten näihin tavoitteisiin sitten parhaalla mahdollisella tavalla voidaan päästä. Uudistuspaketissa on mukana uusia toimia ja vahvoja kannustimia ympäristön ja ilmaston kannalta myönteiseen toimintaan. Ilmastotoimien rahoitus huomioidaan paremmin ja toisaalta sitten tämä leikkaa korvauksia ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin ei ole mahdollista päästä, jos ei huomioida rahoituspuolta riittävän hyvin. Jos meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, meidän on pidettävä mielessä myös se, mitä kaikkea on jo yhteisen maatalouspolitiikan saralla saatu aikaan. Emme saa unohtaa sitä, että viljelijät ovat investoineet jo todella paljon huomioidakseen paremmin resurssit ja ympäristön tilan ympäri yhteisessä maatalouspolitiikassa on jo pitkään huomioitu se, että kyse ei ole pelkästään elintarviketuotannosta, vaan enenevässä määrin ympäristön suojelullisista kysymyksistä. Ja tämä on nyt entistä vahvemmin esillä. Me pidämme tärkeänä sitä, että viljelijöitä ei pidetä ympäristön kannalta riskinä tai uhkana – Euroopassa on pitkä perinne maataloudella sukupolvi sukupolven perään. Viljelijät ovat tilojaan pitäneet ja ihan vaistonvaraisesti viljelijät ja tilalliset ovat toimineet siten, että ympäristökään ei ole liikaa kärsinyt. Ja nyt tämä asia tullaan huomioimaan YMPssä vielä paremmin. Tämän lisäksi eh, uudistuksen kytkeytyy siirtymäkauden asetus. Neuvotteluihin mennään eh, Agrin neuvostossa ensi viikolla ja toivottavaa on, että ihan tässä kevään kuluessa saadaan ministereiltä yhteisymmärrys asiaan ja toivottavaa olisi, että myöskin kolmikantaneuvottelut käynnistyisivät mahdollisimman nopeasti ja ne mahdollisimman pian myös saataisiin päätökseen, jotta asioissa ollaan melko lailla valmiita, kun ensi vuoteen mennään. Puheenjohtaja katsoo, että säädöksen tulee olla sellainen, että se mahdollistaa mahdollisimman hyvän sisältöpuolen käsittelyn. Haluamme hyödyntää olemassa olevat varat mahdollisimman hyvin, jotta mitään ei mene hukkaan silloin, kun puhutaan maatalouden ja maaseutualueen investoinneista. Myöskin poliittinen keskustelu, joka liittyy tulevaan vihreän kehityksen sopimukseen, on pidettävä mielessä tässä yhteydessä. Alustavat reaktiot ovat olleet myönteisiä, mutta avoimia kysymyksiä on vielä paljon ja niihin tarvitaan vastauksia. Ja omalla kaudellaan Kroatia pyrkii viemään näitä asioita eteenpäin. Ja nimenomaan maatalousneuvosto on yksi tärkeä foorumi, jossa näitä asioita käsitellään. Meidän ajattelutapamme on viime vuosina muuttunut ja tulee entisestään muuttumaan kansalaiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, että ympäristö säilyy hyvässä kunnossa, jotta voidaan taata lajien säilyminen myös tuleville sukupolville. Ja tältä pohjalta liikkeelle lähdetään myöskin komissiossa – se on, komission esitys on kunnianhimoinen, mutta kuitenkin sellainen, että se pyrkii huomioimaan ehdotuksen pohjaisuuden ja sen, että elintarviketuotanto on vakaalla pohjalla EU:ssa myös tulevaisuudessa. Tilalta pöytään on motto, mm, joka pidetään mielessä. Halutaan pitää oma elintarviketuotanto korkeatasoisena. Kroatia omalla kaudellaan jatkaa myöskin torjunta-aineiden vastaista taistelua. Se on tärkeää, kun ilmaston ja eläinten ja ihmisten hyvinvoinnista puhutaan. Mietimme vaihtoehtoisia eh, kasvinsuojelumenettelyjä kemiallisten aineiden tilalle – Toisaalta emme saa unohtaa myöskään kilpailukyvyn merkitystä, eli toimien tulee olla sellaisia, että elintarviketuotanto ja maatalous säilyy kilpailukykyisenä. Kaikkien toimielinten panos on tässä huomattava. Ja myöskin eläinten hyvinvoinnin foorumin työskentely jatkuu ja tulemme omalla puheenjohtajuuskaudellamme myöskin toimimaan tässä aktiivisina eläinten kuljetuksiin tulee kiinnittää huomiota ja nimenomaan siihen, että mitään laitonta kauppaa eläimillä ei käytäisi. Vihreän sopimuksen yhteydessä tullaan huomioimaan myöskin metsätalous. Jäsenmaat ovat sitoutuneet yhdessä metsien suojeluun ja metsien uudistamiseen. EU:ssa meidän on kiinnitettävä tähän huomiota ja mietittävä uutta metsästrategiaa vuoden 2020 jälkeen. Ja täh, tätä ehdotusta vielä odottelemme. Vihreän kehityksen sopimuksessa metsitystoimet nähdään tärkeinä ajatellen ympäristön suojelua ja lajien monimuotoisuuden säilymistä. Tietysti eri maissa tilanne vaihtelee. On jäsenmaita, joiden maalasta varsin suuret alueet ovat metsää. Ja tällöin metsätaloutta on tuettava erityisesti. Metsätalouden merkitys on tärkeä myös maailmanlaajuisesti tarkastellen. Mutta toisaalta metsät ovat suuri rikkaus ja on erittäin tärkeää, että metsänhoitotoimet hoidetaan kestäväpohjaisesti. Ja varsinkin uhanalaisilla alueilla metsien hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Meillä Kroatiassa on omaa pitkäaikaista kokemusta tästä. Ja metsien ökologinen merkitys on tärkeä ja siitä pidetään kiinni myös tulevaisuudessa ja on tärkeää, että voimme tarvittaessa reagoida nopeasti esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaatimalla tavalla, jotta voidaan mukautua muuttuviin ilmastoolosuhteisiin mahdollisimman nopeasti. Haasteita on, niihin on tartuttava, mutta on myönteisiäkin kokemuksia ja se on hyvä. Ja niihin meidän tulee nojata, meidän tulee hyödyntää uutta teknologiaa, eh, jonka myötä saadaan resursseja eh, säilytettyä paremmin kuin ennen. Tämän lisäksi on katsottava, miten parantaa kuluttajien tiedottamista. Uudet teknologiat mahdollistavat myös sen, että maataloudesta ehkä alana tulee nuoria ajatellen tulevaisuudessa houkuttelevampi näin saataisiin ehkä käänne sille kehitykselle, että nuoret muuttavat aina maaseutualueelta pois. Kroatia omalla puheenjohtajakaudellaan aikoo esittää aloitteita eh, liittyen juuri uuteen teknologisen kehityksen. Eh, biotalous on yhtenä esillä. Sen myötä toivottavasti voidaan tarjota uusia liiketoimintamalleja maaseutualueille ja mahdollistaa innovatiivinen tuotekehitys myöskin. Ja vielä eh, muutama sana kannattaa koko ajan pitää mielessä pienten tilojen ja perheyritysten merkitys. Ne monilla alueilla todellakin muodostavat maatalouden selkärangan edelleenkin. Ja tällaiset perheyritykset ovat tärkeitä ja monissa maissa myöskin yleisin tilamuoto. Ja näin ollen oikeudellisen puitteiston tulee olla sellainen, että se mahdollistaa hyvät kasvuedellytykset juuri tämän tyyppisille tiloille. Ja neuvotteluissa todellakaan tätä emme saa unohtaa missään vaiheessa. Näin pidämme elinkelpoisena parhaalla mahdollisella tavalla eh, kylät ja maaseutualueet jatkossakin meillä on edessämme varsin tiivis ja intensiivinen puolivuotiskausi neuvoston puheenjohtajana ja teemme kaiken mahdollisen, jotta maatalouspolitiikan uudistuskysymyksissä omalla kaudellamme edetään mahdollisimman rivakasti. Kiitos ja mielelläni vastaan, jos teillä on kysymyksiä. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin, für die Kiitokset Kiitos ohjelman esittelystä puheenjohtajalle. Todellakin tiivis puheenjohtajuuskausi tässä on alkamassa. Kysymyksiä varmasti tulee, lähdetään liikkeelle koordinaattoreista kaksi minuuttia per puhuja. Äh, Hyvä ministeri, kiitos siitä, että pääsitte osallistumaan tähän mielenkiintoiseen ajatusten vaihtoon. Pitkälti voin yhtyä siihen, mitä alustuksessanne esititte, varsinkin mitä sanoitte YMPstä. Todellakin on erittäin tärkeää, että keskitymme aina vain paremmin siihen, että maksut todellakin <clears throat> saavuttavat ne tahot, jotka vaikuttavat maaseutualueiden kehitykseen. Ja nimenomaan perhetilat ovat tässä keskiössä. Sellaiset tilat, joissa todellakin ihmiset tiloillaan tekevät töitä, olivatpa nyt sitten perheyrityksiä tai hieman isompia tiloja. Eli näihin tulee keskittyä Tästä on kyllä puhuttu ennenkin, mutta sitten kun on varsinaisia päätöksiä tehty siitä, keille maksetaan, niin aina kaikki ei ole su- sujunutkaan ihan suunnitelmien mukaan. Ja tämä on kytköksessä myöskin kestävyyteen, sillä suurin osa tiloista, niin kuin totesitte, varmasti ajattelevat kestäväpohjaisesti viljelijät, eivät suinkaan halua omaa, omia tilojaan ja maa-alojaan tuhota tai aiheuttaa niille haittaa jo toiminnan muoto aiheuttaa automaattisesti sen, että viljelijät ja tilalliset haluavat tilojen olevan hyvässä kunnossa, jotta ne voidaan siirtää eteenpäin jatkajille. Eli kyllä jo tänä päivänä monilla tiloilla toimitaan varsin vastuuntuntoisesti. Sitten siirtymäkauden asetuksesta. Totta on, että tämä asia tulee hoitaa mm, alta pois mahdollisimman nopeasti, jotta asioissa päästään eteenpäin. Metsästrategia on aihe, joka tulee olemaan vahvasti esillä tulevina kuukausina myös neuvoston puolella – totesitte, että maatalousneuvosto tulee olemaan tässä tärkeässä roolissa, niin varmasti on jatkossakin. Täällä parlamentissa elegantisti eh, yritetään eh, vähän niin kuin eh, jättää pois käsistä itseltä nämä asiat, siirtää ne vaikkapa terveysasioista vastaavian Eh, vastaavien hoidettaviksi, eh, ja tämä ei ole hyvä viljelijöitä ajatellen. Eli kyllä näitä kysymyksiä, kun tarkastellaan, nimenomaan maatalousneuvosto on se foorumi, jolle nämä kysymykset kuuluvat. Mm, tässä pää, pääpiirteissä on oma puheenvuoroni. Lykkyä pyttyyn tulevalle kaudelle. Grazie, Presidente. Kiitoksia. Ah, Maria Vulkovic, ministro. Kiitoksia. Haluan ensinnäkin eh, toivottaa tervetolleeksi puheenjohtajavaltion edustajan Kroatian puheenjohtajakausi on maataloudelle erittäin tärkeä ja näiden kuuden kuukauden aikana meidän täytyy muodollistaa Euroopan parlamentin kanta ja toivottavasti myös neuvoston kanta näistä kolmesta lakialoitteesta. Tämä on erittäin tärkeä kausi, koska jos me onnistumme saamaan paremmat, olo, paremmat tulokset dialogissa niin eh, se on myös suosiollista eh, viljelijöille. Green Deal on todellakin tärkeä hanke ja on, eh, on toivottavaa, että kaikki ymmärtävät, että maataloudella todellakin on olennainen rooli tässä Euroopan Green Dealissa. No, me tarvitsemme sellaisen kunnianhimoisen maatalouspolitiikan, joka ankkuroidaan koko Eurooppaan eikä koidu sellaista riskiä, että uh, uudelleen nationalisoimme maatalouspolitiikan. Me tarvitsemme kuitenkin sellaisen maatalouspolitiikan, jossa ei toimita yksittäisten jäsenvaltioiden kesken Eh, koska se olisi yhteisen maatalouspolitiikan loppu. Tämä koko ehdotus, uudistus, kaikki nämä ä, ähm, ekojärjestelmät ja muut, ä, äh, kaikki nämä asiat ä, äh, päätetään Brysselissä ja jäsenvaltiot toki tarvitsevat joustavuutta koko tämän paketin täytäntöön panemisessa. Tulee olemaan kiintoisaa nähdä, miten Kroatia tässä toimii ja minkälainen rooli parlamentille jää. Toki tarvitsemme tietysti riittävästi aikaakin asioiden järjestämiseen, mutta ei, niin pidä, ei pidä toimia niin, että maanviljelijöiden elinkeino joutuu uhanalaiseksi. Emme siis saa asettaa viljelijöitä ylimääräiseen riskiin. Tarvitaan äh, selkeitä sääntöjä ja tarvitaan ähm, yhteispäätösmenettelyä, jossa parlamentti ja neuvosto ähm, tekevät päätöksiä ja jos jotain pieniä muutoksia tarvitaan, niin niitäkin täytyy sitten tehdä. Toivotan äh, valtiolle kaikkia onnea ja menestystä. darf gleich daran erinnern, wir sollten uns einigermaßen an die Redezeiten Kiitos. Eh, puheajoista eh, on kuitenkin syytä pitää kiinni, muistutan siitä. Ja vielä eh, totean, että tilanne Ruotsin osalta on sellainen tänään, että sitä voi puhua, mutta ei kuunnella, koska yksi Ruotsin tulkeista on sairastunut. Ja sitten Myllä, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä ministeri, että pääsitte tänne tänään keskustelemaan kanssamme Kroatia eh, piti oikein hyvän puheenvuoron Berliinissä vihreän viikon alussa. Saitte kaikki sympatiamme. Olemme Kroatiassa käyneetkin ja eh, näin eh, maanne rakenne tuli tutuksi. Kahteen asiaan kiinnitin huomiota totesitte, että vihreän sopimuksen tavoitteet tulisi pitää mielessä ja huomioida YMPssä – No, jos tältä pohjalta edetään YMPn kanssa, niin pelkään, että sen valmistumiseen vierähtää vielä pidempi aika, enkä tiedä onko järkevää näin pitkään odotella. En tiedä, voisiko neuvosto tehdä kustannusarvioon siitä, mitä kaikkea viljelijät tarvitsisivat, jos haluamme täyttää kaikki estetyt toiveet, biodiversiteetti, eläinten hyvinvointi, kestävä pohjaisuus ja niin edelleen ja niin edelleen, niin tästä kaikesta syntyy valtavia kustannuksia. Ja kun nyt tietää, kuinka nykyjärjestely toimii, eli elintarvikeketju ei ole kuitenkaan valmis maksamaan eh, tuotannosta viljelijöille enempää, niin eh, jostain tulee tasausta saada tai muuton eh, tilat sulkevat ovensa. Kyllä tuloja jostain tulee saada. Ja kun katsoo monivuotista rahoituskehystä, sekään ei esitä suurempia summia, niin kyllä perhetilojen kannalta tilanne ei kovinkaan ruusuiselta näytä. Eli meidän tulee todellakin hoitaa asiat hyvin ja pyrkiä sellainen siirtymäkauden asetus saamaan aikaan, että sitten kestävä pohjaisuus todella voi toteutua sillä tavalla kuin mitä me kaikki toivomme. Kiitos. Ja, Frau Ministeri. Häusling. Kiitos myös omalta osaltani. Tervetuloa teille, ministeri. Todella ajat ovat mielenkiintoiset, mutta toivottavasti asioissa edetään esittämällä tavalla. Tilanne on sellainen, että nyt käydään neuvotteluja YMPn osalta ja edellinen komission jäsen ei tässä ollut välttämättä kovinkaan kunnianhimoinen ja 70 prosenttia eh, maksettaisiin hehtaarikohtaisesti, ei tulospohjaisesti, eikä tämä enää oikein käy. Tässä puhutaan metsästrategiasta, eh, vihreästä sopimuksesta. Niin kuin kollega totesi, tässä on paljon rinnakkaisia neuvotteluja ja nähtäväksi jää, miten komission nyt esitetyt kunnianhimoiset tavoitteet voidaan huomioida myös mahdollisimman kunnianhimoisessa YMP-reformissa. Eh, tällainen nykymenettely ei käy. Eh, varoja hukataan valtavat määrät. Te nimenomaan puhuitte pienten perhetilojen tukemisesta, eh, mutta nykypäivänä ne hyötyvät kaikkein vähiten yhteisestä maatalouspolitiikasta vaan niiden taloudellinen tilanne on niin hankala, että monesti joutuvat toimintansa lopettamaan. Ja sitten landgrabbing on toinen ongelma. Suuret konsernit hankkivat omistuksensa maata ja hyötyvät sitten eniten yhteistä maatalouspolitiikasta ja tähän tarvitaan muutosta. Vihreät ovat sitä mieltä, että maataloutta kyllä voidaan tukea, mutta on erittäin tärkeää, että julkiset varat julkisen toimintaan. Viittasitte biodiversiteettiin äsken täysistunnossa. Käytiin mielenkiintoinen keskustelu aiheesta viime viikolla. Monimuotoisuus monimuotoisuus on nimittäin asia, eh, joka on läheisesti kytköksessä ilmastonmuutokseen ja siihen on tulevina vuosina puututtava. Ja nimenomaan maatalouskin tässä on tärkeässä roolissa. Mainitsitte torjunta-aineista, eh, niiden kitkemisen, eh, se on ihan totta, mutta mielenkiintoista oli, mitä ekomaataloudesta, luomumaataloudesta totesitte. Se on mielenkiintoinen aspekti varsinkin, kun pieniä tiloja ajatellaan eikä tässä niinkään eh, nyt ole rahoituspuolesta vielä puhuttu, eh, mutta sitä ei saa unohtaa. Eikä päinsä, että eh, toinen pilari reformissa nyt on juuri se, joka jää jyrän alle ja jolta leikataan kaikkein eniten. Kiitokset sitten David. Vážená paní ministrině, vy jste říkala, že vám záleží na tom, aby na zemědělství nebylo nahlíženo. Te totesitte, että maataloutta ei pidä nähdä ikään kuin syyllisenä, mutta näinhän nyt jo tapahtuu. Varsin usein syyttävä sormi lehdistössäkin osoittaa juuri viljelijöitä ja maataloutta. Sanotaan, että maatalous saastuttaa, maatalous aiheuttaa haittaa luonnolle. Tässä tulisi hieman muuttaa äänenpainoja, jotta ihmiset ymmärtäisivät sen, että maataloudella on oma tärkeä merkityksensä. Ja että maatalous, eh, eh, sen tulee eh, voida keskittyä myös tärkeimpään elintarviketuotantoon eikä pelkästään ympäristöä ja muihin kysymyksiin. On monenlaisia tiloja. Kaikki eivät ole pieniä perheyrityksiä Tsekissä esimerkiksi tilanne on sellainen, että keskivertotila on kooltaan yli 140 hehtaarin suuruinen. Mitä mieltä olette? Pidättekö tätä tilakokoa liian suurena? Kannattaa kuitenkin muistaa, että tällaiset tilat ovat kuitenkin vahvasti mukana tuotannossa. Ja toisaalta sitten kysyisin, Ähm, miten suhtaudutte tuontiin kolmansista maista, muista kuin EU-maista siis, esimerkiksi tuonti Yhdysvalloista, Kiinasta tai Mercosur-maista tai Vietnamista, joka tai jonka osalta tai näiden osalta ei varmastikaan voi luottaa siihen, että niissä käytetään yhtä vahvoja rajoitteita ja standardeja kuin mitkä ovat käytössä eu alueella. Eli miten nämä kaikki esiin nostetut ongelmat käytännössä hoidetaan, siinä hyvä kysymys. Kutsik seuraavana, olkaa hyvä. Pani minister, ja także chciałbym e, pani bardzo serdecznie podziękować. Paljon kiitoksia siitä, että tulitte tänne kokoukseemme. Kiitos, että esititte prioriteettinne, Kroatian prioriteetit erityisesti. Kiitos, että tuotte pieniä tiloja. Maa, jota edustan, Puola, on rakenteeltaan sellainen, että meillä on paljon pienviljelijöitä. Ja kiitämme siis Kroatiaa tästä painotuksesta. Kysyn myöskin siirtymäajasta. Meillä on kolme kysymystä. Komissio ehdottaa, että siirtymäajan toimenpiteet ovat voimassa vain vuoteen 2021, eikä teistä ajatellen ympin monimutkaisuuden, eikä teistä pitäisi ajatella kahden vuoden toimia 21-22 siirtymäaikaa. Eikö se teistä olisi välttämätöntä? Toiseksi, kannatatteko sitä, että varat voidaan siirtää joustavasti ensimmäistä pilarista toiseen pilariin? Tiedät, että tällä hetkellä on mahdollista siirtää 25 prosenttia. Oletteko sitä mieltä, että tämä toimenpide pitäisi olla käytettävissämme siirtymäaikana. Ja sitten eikö siirtymäajan toimenpiteitä pitäisi täydentää kansallisilla toiminnalla, mihin ei tällä hetkellä pyritä. Sillä minusta meidän pitäisi varautua kansalliseen tukeen vuonna 2021 ja mahdollisesti sitten vuonna 2022. Kiitos. Kiitokset ja sitten Flenagen, olkaa hyvä. Um, thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia esityksestänne. Minä tulen Irlannin vallasta ja olen kyllä syvällisesti mukana tässä ympin uudistuksessa ja olen myös syvällisesti perehtynyt Irlannissa matkustamiseen haen ääniä tietylle ehdokkaalle. Ja olen matkoillani huomannut, että monet viljelijät ovat hyvin her- huolissaan, ovat hermostuneita siitä ajatuksesta, että heidän täytyy tehdä massiivisia muutoksia ja meidän tulisi myös lieventää, tai heidän tulisi myös toimia niin, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia voitaisiin lieventää, mutta mitä ne eivät saa vastaneeksi. Kyllä asia on niin, että meidän täytyy tehdä nyt ja kiireesti, jotta voimme lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia, koska jos tiedemiehiä kuullaan, niin nämä samat tiedemiehet sanovat, että painovoima on totta, katsokaa vaikka tätä puhelinta, niin kyllä se tippuu. Jos me emme toimi nopeasti, niin minun viisivuotias lapsenlapsenikin varmasti tulevat näkemään nälkää. Meille tulee eteen tilanne, jossa sadoilla miljoonilla ihmisillä ei ole asuinpaikkaa, etsivät sellaista. Ja meillä on edessämme järkyttävä tulevaisuus, jos me tartu toimeen. Ja kun kuuntelen viljelijöitä ja niitä ihmisiä, jotka ovat huolissaan siitä, saavatko rahaa vastinetta siitä, että toimivat, niin minä yritän teroittaa, että jotain täytyy tehdä. Ja meidän täytyy maksaa näille ihmisille, jotka, jotta nämä ihmiset tekevät. Muutoin annamme mahdollisuuden soljua ää, sormiemme lomitse. Jos me käytämme tämän mahdollisuuden, niin se kyllä palkitaan tämä meidän ää, työmme. On hyvä, että maksamme siitä, että jotkut tekevät se maha kyllä, raha kyllä ää, maksetaan takaisin. Ää, ää, on järkyttävää, että käytämme rahaa esimerkiksi aseisiin sen sijaan, että käyttäisimme sitä ihmisten ruokkimiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Kiitos. Ja sama vielä Iirin kielellä. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben nun die Runde. Kiitos. Näin koordinaattoreiden puheenvuorot on kuultu ja sitten vastauksiin. Hyvä ministeri, ehkäpä viitisen minuuttia näihin kysymyksiin voisi olla hyvä vastausaika.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 You can continue. Olkaa hyvä. Dakle, željela bih se svima, svim zastupnicima zahvaliti. Ensiksi haluaisin kiittää kaikkia edustajia toista, joita he ovat antaneet Kroatian puheenjohtajalle ja kiitän teitä myös kaikista kysymyksistä ja myös teidän epäilyksenne pitkälti, mitä ajatellaan ympin uudistamista, niin vilpittömästi täytyy sanoa, että Kroatia luo maapohjaa ympneuvotteluille ja jatkamme työtä, jota edelliset puheenjohtajat ovat tehneet, mutta me tiedämme hyvin, että YMPin uudistaminen on pitkälti kiinni monivuotisen rahoituskehityksen kehyksen uudistamisesta ja olemme tehneet työtä sen eteen, että rahoituskehyksestä saataisiin sopu. Ja mitä tulee siirtymäajan säädöksiin, ja haluaisimme, että ne hyväksyttäisiin äh, Agrifish neuvostossa 27. päivä tammikuuta. Me olemme jatkaneet työtä siirtymäajan säännösten parissa, jotta saisimme ne hyväksyttyä ne vuodelle 2020. Ja Kroatia tulee myös tekemään kaikkensa, että näitä tapahtuisi, koska me haluamme, että maksatuksissa ei tapahtuisi keskeytyksiä vuonna 2021. Ja sitten siirtymäajan kesto tällä hetkellä äh, on tehty työtä siirtymäajan luomiseksi vuodelle 2021. Uskon, että jos tätä kautta täytyisi jatkaa, olen varma, että mekanismi löytyisi sillekin, mutta toivon, e-, että uudistuspaketti hyväksyttäisiin niin pian kuin mahdollista, jotta saataisiin sille rahoitusta ja sille säädökset. Me tuemme myöskin kunnianhimoisempaa ympäristöä toimintaa ja joskus tarvitaan tuoretta rahaa siihen. Me olemme vastuussa maataloudesta ja kalastuksesta. Ja täytyy taata tilojen selviäminen, sukupolvien vaihtuminen, tilojen siirtyminen eteenpäin. Ja teemme todellakin kaikkemme, jotta Eurooppa voisi saavuttaa hiilineutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä. Emmekä me voi unohtaa tässä maatalousbudjettia. Ja kun me vihreästä sopimuksesta puhumme ajatellen komission 11. joulukuuta tiedonantoa ja pyrkimyksen saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2050 mennessä. Haluaisin, että emme puhu ainoastaan maata, puhuisin maataloudesta suhteessa tähän hyvään aloitteeseen. Kroatia tekee kaikkensa puheenjohtajamaana, jotta neuvoston neuvottelut pystyisivät mahdollisimman täsmällisesti määrittelemään yhteisen maatalouspolitiikan ja suhteen tähän tilalta ruokapöytään ajatteluun. Me haluaisimme ihan muodollisia menettelyitä ja kvantitatiivisia tavoitteita, jotta voisimme täsmentää, mitä askeleita täytyisi ottaa, jotta voidaan taata hyvän kasvinsuojelutason, eläinten hyvinvoinnin. Mutta meidän täytyy myös kyetä vastaamaan ruokahävikkiongelmaan. Pyrimme myös siihen, että maataloudelle saadaan kansallisia suunnitelmia, joissa on ympäristöulottuvuus ja ympäristönsuojelu mukana. Ja olemme tällä hetkellä perehtymässä uuteen YMP-ehdotukseen. Uuden yhteisen maatalouspolitiikan täytyisi olla merkittävää politiikkaa, jolla on asianmukainen rahoitus, mutta saman aikaan sen täytyy olla joustavaa. suhteessa yleisiin tavoitteisiin. Ja ihan lyhyesti nuoret viljelijät ja sukupolvien vaihtuminen. Meillä on ollut tähän asti rahoitusta ja me kannatamme sitä, että meillä olisi erityinen budjettikohta nuorille viljelijöille. Mutta eh, emme kannata siirtoja toiseen pilariin. Kiitos vastauksista. Ja sitten eh, jatkokysymyksiin. Todellakin teillä on puheaikaa yksi minuutti per puhuja. Pitäkää kiinni puheajoista. Andre, olkaa hyvä. Euh. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte paikalle. Kiitoksia esityksestänne. Teidän ehdotuksenne tulevalle puheenjohtajakaudelle ovat erittäin kunnianhimoisia – Kyllä tässä siirtymäajan asetuksessakin tai siirtymäkauden asetuksessakin on paljon kunnianhimoisia tavoitteita. Toisaalta meillä on tiettyjä rajoitteita. Tämä, tämä siirtymäkauden asetus tulee olemaan erittäin tärkeässä asemassa meille. Meidän täytyy ottaa huomioon paitsi YMP, myös kohesio, e, MFF ja Green Deal – kaikki nämä täytyy ottaa huomioon ja kysymys kuuluu, missä määrin maan viljelijöiden, joiden rooli Green Dealissa on olennainen, joutuvat tekemään myönnytyksiä. Se, mitä tästä siirtymäkauden asetuksesta on sanottu, on kiintoisaa, mutta toivot toivottavasti ymmärrätte, että ei voi tehdä pel- pelkkiä uudistuksia, vaan täytyy, niiden täytyy perustua nykysääntöihin. Ah, mulțumim, doamna ministru, pentru această prezentare și vă urez succes în mandat. Kiitokset ja kiitos alustuksestanne ja onnea ja menestystä alkaneelle puheenjohtajuuskaudellenne. Tilanne maatalouden osalta on monimutkainen. Eh, olosuhteet ovat eh, hankaloituneet, eh, väestömäärä on kasvanut toivotaan terveitä elintarvikkeita, mutta resurssit ovat vähäisemmät. Ja ongelmana on myös se, että nuoret eivät ole kovinkaan kiinnostuneita maatalousalasta ammattina. Ja onkin mietittävä, miten saada nuoret kiinnostumaan tästä paremmin. Voisitte ehkä kertoa, minkälaisia ohjelmia ehkä teillä Kroatiassa on ollut, miten olette houkutelleet nuoria alalle mukaan ja millä tavalla tiedotatte nuoria sitten tulevasta? Merci, monsieur. Olkaa hyvä, seuraava puhuja. Ministre d'être venu échanger euh, avec nous et nous exposer vos priorités. Kiitoksia ministeri, että olette täällä ja kerrotte prioriteetteista ja me jaamme ne. Äh, jos ajatellaan neuvoston keskusteluja talousarviosta, niin Teidän tehtävä on nyt saada aikaan mahdollisimman paljon edistystä tulevan talousarvio kehikon luomiseksi. Äh, Suomi pyrkii ympin kasvattamiseen komission ehdotuksesta, mutta tämä kasvu ei kompensoi komission ehdottamia leikkauksia – ja ne koskevat ainoastaan toista pilaria ja ensimmäisen pilarin kustannuksella. Meillä on yksinkertainen kysymys. Vihreä sopimus tulee asettamaan uusia vaatimuksia viljelijöille ja tällä meidän kunnianhimoa Euroopassa, niin voisitko kertoa omista, omasta kunnianhimosta suhteessa ympiin? Bogovic. Hvala lepa, Hyvä ministeri, kiitos alustuksestanne. Esittäisin kaksi kysymystä. Ensinnäkin capping, mikä on kantanne siihen? Katsoisin, että yksi tärkeä väline, kun puhutaan suurista yli tuhannen hehtaarin tiloista. Tähän tarvittaisiin jonkinlaista muutosta, sillä muutoin voi olla varsin hankala eh, enää yrittää perustella eh, tukien maksuperusteita, jos eh, olikarkkien rikkaiden suurtilojen omistajien taskuihin tukieurot maksetaan ja toisaalta tulee katsoa, miten kehittää maaseudun kehittämisohjelmaa, eh, jotta maaseutualueet eivät autioidu. Eh, maaseutualueelta ihmiset muuttavat koko ajan enenevässä määrin pois ja olisiko mahdollisuus eh, katsoa, eh, miten muuttaa tämä kehitys? Voitaisiinko esimerkiksi ajatella aluevarojen suuntaamista eh, näille alueille, jotta saataisiin henkilöt ja ihmiset säilymään maata, että he voivat ammattiaan harjoittaa siellä myös. Kiitoksia puheenjohtaja, tulitte eilen maatalousvaliokunnassa, tänään olette maatalous, <laughs> siis anteeksi, kalastusvaliokunnassa, tänään olette maatalousvaliokunnassa. On tärkeää sanoa ääneen, kuinka tärkeä MFF on. Ympiin ei saa tehdä leikkauksia. Yhteinen maatalouspolitiikka tarvitsee riittävästi rahoitusta, emmekä voi lähettää sektorille sellaista viestiä, että pyydämme viljelijöiltä enemmän, mutta annamme vähemmän rahaa Onko selvä? Näin ei voida edetä, ei kerta kaikkiaan voi. Joten ensimmäisen viestin tulee olla se, että MFF, monivuotinen rahoituskehys, täytyy saada järjestykseen niin, että siitä löytyy rahoitusta maa, maa, maatalouteen. Kyllä ymmärrän, että neuvottelut ovat hankalia. On itse yhte, yhtenäinen että yhteinen maatalouspolitiikka ja on vielä tämä Green Deal ja tulee olemaan vaikea neuvotella, mutta on pakko sanoa ihan nyt rehellisesti sanon, että siirtymäkauden asetu rahoituksesta kun puhutaan, niin enpä kyllä tiedä, riittääkö vuosi. Tämä tulee olemaan, olemaan merkittävä muutos koko ympille, eli kyllä minusta tarvitaan enemmän aikaa, tarvitaan kaksi vuotta. Kiitokset. Seuraavana Katainen. Hän on juuri tämän siirtymäasetuksen esittelijä myöskin. Ministeri, todella hienoa saada teidät tänne meidän valiokuntamme ja onnea puheenjohtajuuteenne myöskin. Itse pidän todella tärkeänä sitä, että Kroatia puheenjohtajana ottaa todella vahvan roolin Äh, CAPin uudistuksen viemisessä eteenpäin niin siirtymäajan osalta kuin myöskin ohjelmakauden osalta. On tärkeää saada päätöksiä aikaan nopealla aikataululla. Viljelijät tarvitsevat vakautta ja jatkuvuutta. Esimerkiksi siirtymäkauden asetus tulee olemaan voimassa jo 49 viikon päästä ja viljelijät tarvitsevat nykysääntöjen jatkamiseen perustuvaa lainsäädäntöä hyvin pian. Samalla on varmistettava, että maatalous on mahdollista edelleenkin erilaisissa olosuhteissa eri puolilla Eurooppaa ja haluaisinkin kysyä teiltä, miten varmistatte jäsenmaiden tasapuolisen kohtelun CAP-uudistuksen suorien tukien ympäristöehdollisuudessa. Kuten tiedätte, esimerkiksi ympärivuotinen kasvipeite on aivan eri kysymys routaisessa Pohjolassa kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Tällainen kysymys tähän loppuun. Kiitos. Dank, kollege Amaro. Kiitokset ja sitten Amaro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri. Oli suuri ilo kuunnella teitä. Näemme, että Kroatia on kunnianhimoinen puheenjohtajamaa. Teette kovasti työtä viljelijöiden aloitteen tukemiseksi. Onnittelen teitä tästä ja toivon, että teiltä ei tuulipurjeista ehdy seuraavan puolen vuoden aikana. Puolan siis monia asioita, joita sanoitte. Me emme halua, että viljelijät väärin ymmärtävät meidän viestejämme. Me kaikki puolustamme Euroopan viljelijöitä. Mutta Jos me täällä neuvostossa tai komissiossa emme onnistu korvamerkitsemään välttämättömiä varoja, niin kyllä viesti väärin ymmärretään, sillä sanoa voimme mitä tahansa, mutta rahaa pitää löytyä myös. Kykenemmekö takaamaan sen, että saamme maksetettua asiat viljelijöille ennen uutta kautta? Ačiū gerbiamas pirmininkė. Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, hyvä ministeri. Onnea ja menestystä alkaneelle puheenjohtajuuskaudellenne. Minua kiinnostaisi kuulla, mitä mieltä olette eh, ulkoisesta lähentymisestä suorien tuukien osalta maakohtaiset erot ovat varsin suuria toisaalta kuitenkin meillä on sisämarkkinat ja kilpailu suhteessakin ollaan. Eli kysyisin, mitä olette ajatelleet tässä ja mitä ajattelette asiasta. Esimerkiksi Baltian maista, jos puhutaan, tulot ovat vain 70 prosenttia keskiarvosta, maatalouden osuus koko ajan kutistuu ja kutistuu, vaikka toimintaedellytykset muuten ovat varsin hyvät. Pierre Back. Pierre Bakas seuraavana, olkaa hyvä. Kollegin Pierre Bakas. Madame la ministre, je suis moi Rouva ministeri, olen viljelijä Guadeloupella, joka on Ranskan meren takaisia alueita. Minä tuotan riisiä, vihanneksia ja sokeriruokoa. Kiitos, että tulitte tänne. Meillä on muutama kysymys. Ajatteliko, että pienten viljelijöiden hallintotaakkaa alennetaan? Ajatteliko sitä, että perhetiloja suojellaan superliberaalilta lähestymistavalta, joka ää, vaarantaa monikansallisten yritysten kautta viljelyn? Meidän tehtävä on ruokkia väestöä ja täytyy myös tätä kunnon tulot viljelijöille. Tämä ei ole puhtaasti voittoa tavoittelua toimintaa. Minkälaisia tavoitteita teillä on kaudellenne ja seuraavalle ympille? Dank, kollegin Haasekamp. Kiitokset ja Haasekamp, olkaa hyvä. Dank u wel. Uh, welkom minister. Uh, ik heb uh, twee zomers geleden uh, bezoek gebracht. Kiitokset. Parisen vuotta sitten olin pienessä satamassa Kroatiassa. Ja näin jotain todella yllättävää. Siellä oli pieni sonimulikka, joka oli kytketty jalasta kiinni ja todella epämääräisissä olosuhteissa sitä yritettiin kuljettaa. Onko tähän tullut muutosta, kysyisin. Kyllähän eläimetkin tuntevat kipua ja stressiä, jos niitä kohdellaan väärin, jos ne vaikkapa erotetaan emostaan tai jos niitä väärin ja kivuliain menetelmin kuljetetaan toivottavasti ymmärrätte sen, että eläinten hyvinvointiin tulee myöskin kiinnittää huomiota kysyn, eh, mitä aiotte eläinten hyvinvoinnin osalta tehdä? Sotto seuraavana, olkaa hyvä. Buongiorno, buongiorno. Hyvää huomenta, hyvää huomenta ministeri ja ennen kaikkea eh, oikein hyvää työ rupeamaan, koska seuraavat kuusi kuukautta tulevat olemaan erittäin tärkeitä meidän maan viljelymme kannalta. Jos eh, halutaan suojella ilmastoa ja ympäristöä, täytyy myöntää varoja näihin ylimääräisiin ympäristötoimiin, koska maanviljelijöiden täytyy tehdä kovasti työtä ja käyttää varaa investoida siihen, että jatkossakin voimme syödä terveellistä ruokaa. Viime lauantaina Emilia Romaniassa ja Venetossa esittivät mielipiteitään he olivat huolissaan muun muassa siitä, että tiettyjä eläimiä on tietyt eläimet ovat kadonneet maanviljelyksestä kokonaan. Ja erityisesti heitä huolestuttaa se byrokratia, joka liittyy suuriin petoihin Siis heitä, heitä huolestuttaa se, miten suurin petoihin voidaan suhtautua, koska nämä vievät karjan kasvattajilta elinkeinon. Jyrkin, olkaa hyvä. Herra ministeri, sinä sanoit, että jäsenvaltiot ovat parhaassa asemassa määritellä maaseutupolitiikan – tavoitteet. Toisaalta meillä on Lissabonin sopimuksen säädökset, joissa on maatalouspolitiikan tavoitteet. Ja muissa artikloissa puhutaan myös syrjimättömyydestä ja tasavertaista kilpailuasemasta. Ja kysymykseni onkin, oletteko te perehtyneet Lissabonin sopimukseen myös niiden suhteessa niihin artikloihin, jotka koskevat kilpailusääntöjä? koska ratkaisupaketissa on myös kytkökset Brexitiin ja sille, että jäsenvaltiot, jotka ovat siinä 80-81 prosentin kohdalla EUn keskituloa, ne saavat vain 3 prosenttia tuloista. En primer lugar, desearle a la señora ministro todo lo mejor ante un... Tähän alkuun haluaisin toivottaa ministerille kaikkea hyvää, kun edessä on aika hankalat kuusi kuukautta. Pari kysymystä. Ja kysymykset liittyvät teidän ohjelmaanne. Ensinnäkin nämä uudet jalostustekniikat. Komissio aikoo esittää asiakirjan asiaan liittyvistä eri vaihtoehdoista ja haluaisin tietää, miten Kroatia aikoo suhtautua tähän asiakokonaisuuteen, joka on niinkin tärkeä. Toinen kysymys. Kun puhutaan maaseutujen älykylistä, niin tiedän, että maa, maanne on kiinnostunut tästä aloitteesta ja haluaisin sanoa, että interryhmän ensimmäinen kokous järjestettiin viime viikolla. Haluaisin tietää, minkälaisia ajatuksia puheenjohtajavaltiolla on tämän, äh, tämän aloitteen suhteen. Thank, Kiitos. Buda seuraavana, olkaa hyvä. Tum. Kiitos puheenjohtaja. Esittäisin eh, kysymyksen eh, liittyen vihreän kehityksen ohjelmaan. Viime viikolla 10 000 viljelijää osoitti mieltään Berliinissä. Viljelijöitä askarruttaa se, miten tätä vihreää ohjelmaa täytäntöön pantaisiin. Kukaan ei tiedä, eh, mihin sopimus johtaa, eikä myöskään tiedetä, minkälainen rahoitus jatkossa olisi mahdollinen. On selvää, että eh, itäisten ja läntisten maiden tukitasot ovat varsin erilaiset. Itse tulen Romaniasta ja kysyn teiltä, mitä te sanotte viljelijöille? Tässähän on kyse heidän toimeentulostaan. tulostaan ja toisaalta viljelijät joutuvat kilpailemaan muiden kolmansien maiden, kuten merkosurtuottajien kanssa, jossa sitten samoja standardeja ei pidetä yllä kuin meillä. Kiitokset ja Fritjo Nova seuraavana. Olkaa hyvä. dopoledne, děkuji pane předsedo za slovo, vážená paní ministrině. Kiitos puheenjohtaja. Arvo ministeri, kiitos alustuksestanne ja nostaisin esiin seikan, joka on tässä puheenvuorossa jo noussutkin esiin. Viljelijöitä askarruttaa se, että kustannukset saattavat nousta pilviin näiden kaikkien vaatimusten myötä ja Green Dealin mukaisten ympäristötoimien myötä. On ihan selvää, että viljelijät haluavat puhtautta ja kestäväpohjaisuutta tuotteilleen, mutta toisaaltaan kaikki maksaa. Itse tulen Tsekistä. Eh, meillä on liikaa suurtiloja, liian vähän pieniä, mutta olisi erittäin tärkeää jatkossa paremmin tukea pieniä tiloja. On hyvä, että nostitte pientilalliset esiin äskeisessä alustuksessanne. On erittäin tärkeää, että pienillekin tiloille elin ja henkin jäämisen mahdollisuudet mahdollistetaan, mutta ne ovat kaikkien muutosten tuulien puhaltaessa aina ensimmäisenä niitä, jotka joutuvat kärsimään. Eli meidän tulisi miettiä, mitä teemme, jotta todellakin pienten tilojen tulevaisuus ei ole uhattuna. Beton. Ja, ja Merci. Kiitos, päivärava ministeri, koskien kolmea tavoitetta, jotka esititte Kaksi ensimmäistä eivät aiheuta isoa ongelmaa. Ensinnäkin välttämätön yksinkertaistaminen ja läheisyysperiaate, joka mahdollistaa sen, että valtioilla on liikkumavaraa strategisten suunnitelmien puitteissa. Mutta kolmas, eli kestävyys, sitä minulla on enemmän kysymysmerkkejä. Ensimmäinen kysymykseni on, mikä on tämä kestävyystavoitteen yhteys vihreän sopimukseen? Ongelma on, että, että ei näillä kahdella ohjelmalla ole sama esityslistaa ympin valmistuminen aika pitkällä ja vihreä sopimus on vasta kuusi kuukautta vanha ideana. Ja ottaako ei vastuunsa auttaakseen viljelijöitä, jotka erityisesti Ranskassa näkevät ympäristön tason heikkenemisen, on tällaista agri-washing-politiikkaa. Mä haluaisin parempaa tietoista, että EU on kannustanut suojeluaineiden massiivista käyttöä, niin nyt niitä päästään eroon. Ja mikä on sitten tämä yhteys vapaakauppasopimusten kanssa, jotka, joka mahdollistaa sen, että tuotteet, jotka eivät kunnita EU-sääntöjä, pääsevät Ranskan markkinoille? Minä, olkaa hyvä. Guten Tag. Huomenta, rouva ministeri. Tervetuloa parlamenttiin. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, jokunen aika sitten sitten täällä meille esiteltiin tieteellinen tutkimus sen suhteen, mitä YMP-uudistus eh, tukien osalta eh, merkitsisi alueen ihmisille ja että kilpailuvääristimiä on melko paljon. Tässä kyllä tuettaisiin pieniä tiloja, mutta heikennettäisiin huomattavasti kilpailutilannetta. Äsken puhuitte pienten tilojen puolesta. Eh, Kroatiassahan suurin poikkeusjärjestely on mahdollistettu, mitä tulee siirtoihin toisesta ykköspilariin. Kakkospilarin ei ole niin paljon kysyntää, siksi näin on. Eli te voisitte olla hyvä esimerkki siitä, miten vahvistaa maaseutualuetta ja suojella sitä. Onko teillä ohjelmia, jotka tukeutuvat kakkospilariin Kroatiassa? Ja sitten jos nyt voidaan havaita, että tai halutaan tehdä kestävä pohjainen maaseudusta tulevaisuudessakin, niin mikä on suhde sitten Merkosuriin esimerkiksi? Puhutaan siitä, että halutaan mm, lisää varoja, mutta mitään tukia ei tarvittaisi, aluetukia, jos olisimme valmiit maksamaan hieman enemmän eri elintarvikkeistamme. Kiitos ministeri näistä arvioistanne. Green Deal tarkoittaisi sitä, että maatalous on ainoa ala, joka tuottaa happea, sitoo CO2. Muita ei tule niin Me emme voi elää ilman ravintoa ja senkin vuoksi maatalous on niin tärkeä ala puhuitte siitä, että ympyrä halutaan tässä nyt saada neljön muotoiseksi, eli haasteita on aina vain enemmän, mutta varoja sitten aina vain vähemmän. Ja tästä esittäisin hypoteettisen kysymyksen. Jos kaikki tilat siirtyisivät biologiseen tuotantoon, olisiko tällöin varoja enemmän, saataisiinko tällöin asiat noin vain reilaan? Jaa. Eh, Jaar, olkaa hyvä. Kiitos. Ja olen iloinen tulevasta hyvästä yhteistyöstä. 36. mennessä neuvoston yhteinen kanta yhteisestä maatalouspolitiikasta ja 36 mennessä, saadaanko siihen mennessä myöskin budjetti, eli rahoituskehys. Ymmärsinkö oikein, että tähän olette hieman kriittisempiä? Sitten vihreä sopimus, Green Deal, mitä mieltä olette siitä? Onko se tässä samassa rahoituskehyksessä huomioitava vai eh, voidaanko sitä vielä lisärahoittaa jostain muualta? Sitten hehtaarikohtaiset tuet. Tästä on valiokunnassa keskusteltu paljon, mutta ei mitään parempaakaan ole mieleemme tullut kuin tämä hehtaaripohjaisuus en tiedä miten, jos bioviljelyksestä puhuttaisiin, miten tällöin voitaisiin hehtarituista luopua. Ja miten sitten viljelijät mahdollisesti saataisiin mukaan päästökauppamenettelyihin? Olisiko tätäkin syytä tarkastella? Check. Kiitokset ja sitten Blatschek seuraavana, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva ministeri. Kiitos hyvin kattavasta ja kunnianhimoisesta esityksestä. Meillä on varmaan hyvää yhteistyötä ja Tsekin olen oikein iloinen, että meillä on neuvostossa ihminen, joka ymmärtää se valtioita, jolla on erilainen historiallinen tilanne, erilaisia viljelyrakenteita, nyt on ratkaisevat kuusi kuukautta neuvottelussa tulossa ja meillä on vain yksi kysymys. Voisitteko aina kysyä itseltänne ennen kuin teette päätöksen? Onko meillä oikeudenmukaisempi yksinkertaisempi YMP-päätöksen teon jälkeen. Jos vastaus on myönteinen, niin se on oikein hyvä juttu meille kaikille. Mitä oikeudenmukainen tarkoittaa? se on, että äh, palkitsemmeko viljelijöitä siitä niistä lisääntyneistä vaatimuksista, joita asetamme, vai asetamme ne viljelijät heikempää asemaan suhteessa muihin tai kolmasiin maihin? Ja onko meillä reiluja tavoitteita, kun uusia haasteita mietitään? Sinchits. Yeah, it's there. Yeah. Hvala vam predsjedništve. Uh, ministrice, govorili ste o snažnom... Kiitos. Te puhutte merkittävästä budjetista ja puhuitte pe- pienis, pienviljelijöistä. Jos ajatellaan ympivaikutusta Kroatiaan, niin pelkään, että, että tämä nyt on vain puhetta ajatellen pienviljelijöitä, sillä 50 prosenttia viljelijöistä Kroatiassa saa vain kolmas osaan maataloustuesta, eli tässä on epätasapainoa ja kuitenkin 67 prosenttia Kroatian on pieniä tai mikroviljelijöitä. Eli varat siirtyvät isoille tiloille. Meillä on 240 000 hehtaaria vuokrattuna. Meillä on vain 1100 tuolla suurta tilaa. Näette, kuinka epätasapainotilanne on. kansallisella tukitoimia ei ole. Kuudessa vuodessa Kroatia on maksattanut vain 50 prosenttia sitä, se pitäisi maksaa. Eli kuudessa vuodessa olemme menettäneet yhden maatalousbudjetin. Miten te otatte pieniä ja isoja, kun ette onnistu sitä tekemään kotimaassannekaan? Kiitokset. Sitten Schmidbauer, olkaa hyvä. Kiitos, arvon ministeri. Kiitos kunnianhimoisen ohjelman esittelystä ja hyvästä alustuksesta. Itävallan kannalta katsottuna Itävallan kannalta katsottuna eh, ainakin pidän tulevaa yhteistyötä oikein toivottavana ja olemme valmiit tukemaan teitä asian käsittelyssä, varsinkin mitä siirtymäkauden järjestelyihin tulee. Tärkeää olisi päästä eteenpäin nopeasti. Mitään minireformia tässä ei kukaan tarvitse. Me kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että haluamme tukea paremmin perhetiloja e, ja niille nimenomaan on tärkeää voida suunnitella vakaalle pohjalle tulevaisuutensa. Eli on erittäin tärkeää, että tukia ei leikata ja jos leikataan kakkospilarista, niin se olisi katastrofi meille olemme siihen pohjaten eh, saaneet aikaan hyvän järjestelyn. Yksi kolmasosa tuistamme on suoria tukia, kaksi kolmasosaa sitten maaseutualueen kehitysrahastosta. Jos sitä leikataan, niin varsin, varsin hankalaksi menee eh, viljelijöiden elämä. Voi olla, että eivät voi toimintansa jatkaakaan. Kysynnämäänä Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän kaikenlaista, kun tässä on esitetty kysymyksiä ja on sanottu, että rahoja pitää käyttää moneen tavoitteeseen, niin minä, minä olen vähän pelottaa tämän kysymyksen esittäminen, mutta täytyy meidän antaa vähän tulevaisuuden perspektiivejäkin. Oletteko te ajatelleet tällaisen älykkäiden kylien käsitettä keskipitkällä aikavälillä? Mä tiedän, että Kroatia on edennyt vahvasti tässä hengessä. Mutta on myös tällaisia rajat ylittäviä älykkäiden kylien projekteja. Mitä te ajattelette tästä? Etu, kiitän etukäteen vastauksesta. Paljon, paljon kiitoksia. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Lyhyt suora kysymys. New York Times on tehnyt tutkimusta YMP-rahoituksesta, joka oli kytköksissä oligarkien tukemiseen. Mitä puheenjohtaja mä ajattelen, mitä me voimme tehdä korruption vastaisessa taistelussa. Se on hyvin vaikeaa, koska tiedämme, että varoja pitäisi päätyä suoraan viljelijöille eikä korruptioon. Cerca. Buongiorno, è piacere di conoscere. Hyvää huomenta. Ja ähm, onnea menestystä alkaneelle puheenjohtajuuskaudellenne. Ja haluaisin kiinnittää kaikkien äh, huomion vaikean asian, johon tulisi kiinnittää enemmän huomiota, eli väärennökset, elintarvikeväärennökset siitä seuraa markkinavääristymätilanteita ja toisaalta se myöskin murentaa uskottavuutta ja luottamusta viljelijöihimme ja toisaalta vaarantaa sitten kuluttajien terveyden. Kysyisin teiltä, miten teidän mielestämme tähän asiaan tulisi puuttua. Kiitos. Ja, vielen Dank für... Kiitos, kiitos esitetyistä kysymyksistä. Kohta Mm, on aika vastauksille. Ehdottaisin, e, että kymmenisen minuuttia antaisin teille vastausajaksi. Olkaa hyvä, rouva ministeri. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala na svim vašim pitanjima i korisnim sugestijama. Hyvät edustajat, paljon kiitoksia kaikista kysymyksistä ja ehdotuksista. Ne ovat oikein hyödyllisiä. Kysymyksiä oli paljon ja kaikkien yritän vastata. Jos ajatellaan siirtymäaikaa, me olemme sitä mieltä, että siirtymäaikaa niiden suhteen mä katsotaan vanhojen määräisten pohjalta, mutta tuoreella rahalla. Meillä ei ole tarpeeksi aikaa ö, ö, luoda oikeusvarmuutta muuten. Ymmärrän teidän epäilynne. Tiedän, että jotkut teistä ovat sitä mieltä, että vuosi on liian lyhyt aika. Mutta tuo ongelma meidän jossain vaiheessa ratkaistava, mutta nyt meidän täytyy määritellä sään, selkeät säännöt siirtymään ajaksi. Mihin me pyrimme? Me haluamme uh, että eh, meillä on siirtymäkauden säännöt puheenjohtajakauden aikamme loppuun mennessä. Me emme voi kaikkia ratkaisuja antamaan koskien tuoretta rahaa, mutta me haluamme määritellä siirtymäajan. Sitten YMP ja vihreä sopimus. Ja että sitten se, että me pyrimme siihen, että äh, me tiedämme, että viljelijät ja hallinnat ovat sopeutuneet 20 vuotta erilaisiin muutoksiin. Me tulemme keskittymään tähän tilalta pöytään strategiaan. Me pyrimme olemaan mahdollisimman selkeitä, me pyrimme painottamaan ää, äh, torjuntaneiden käyttöä ja pyrimme löytämään vaihtoehtoja viljelijöille, muuten emme pääse eteenpäin. Me pyrimme myöskin parantamaan ruoan laatua. Mitä tulee eläinten hyvinvointiin, olen jo painottanutkin johdantapuheenvuorossani tätä aihetta Vuoden 2000 neuvoston päätelmät ovat minusta oikein hyvät. Ja uskon, että komissio tulee tekemään ehdotuksia, jotta lainsäädäntöä harmonisoidaan, mutta jäsenvaltioiden täytyy tehdä myös vaadittavia tarkastuksia. Neuvoston ensimmäinen kokous maatalouden suhteen on 20. on ensi viikolla. Ja eläinten hyvinvointi on pöydällä. Sitten maksukatot. Se on neuvottelutyökalu. Kroatia ei pysty tällä hetkellä sanomaan – puhumaan jäsenvaltioiden eroista. Jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, joita kuitenkin pyrimme lähe, lähentämään. Maksukatto on hyvä keino tämän saavuttamiseksi. Sitten nämä älykylät. Tämä on kytköksissä sukupuolenvaihdoksiin ja pieniin perhetiloihin. Tällä hetkellä me olemme pyrkineet pitämään ihmisen maaseudulla. Ne eivät siis koske suoraa viljelyä, vaan äh, elinoloja maaseudulla. Meillä on toimenpiteitä, jotka ovat parantaneet tilannetta kovasti ja näin myös Kroatiassa, mutta voimme tehdä enemmän ja paremmin asioita. Tarvitaan muitakin kuin perinteistä infrastruktuuria. meidän tarvitsemme konkreettisia projekteja. Meidän täytyy saada nuoria muutama maaseudulle, meidän täytyy saada nuoria pysymään maaseudulla. Me tarvitsemme kaikenlaisia viljelijöitä, mikroja, minitiloja ja siitä suuriin. Mitä PM-tiloihin tulee, niilläkin täytyy toimia yrittäjähengessä. Tämä pätee maanviljelyyn ja teemme parhaamme, jotta pienet tilat ovat asian ytimessä, että ihmiset voivat pysyä maaseudulla – Neuvoston päätelmät pyrkivät tähän ja pyrimme myös konferenssiin, joka on omistettu pienille tiloille, erityisesti perhetiloille. Olette muitakin kysymyksiä, jotka koskevat EU-varojen käyttöä Tämä oli alustava kokemukseni urallani. Ja sitten kysymyksiä rajat ylittävistä toimista. Uskon, että meillä voisi olla rajat ylittäviä projekteja maatalouden kehittämiseksi. Meidän yhteistyömme Unkarin ja Slovenian kanssa ovat tällaista rajat ylittävää yhteistyötä ja, ja jos ajatellaan prioriteetteja, on, on mahdollista me, me, meillä on mahdollisuus käyttää näitä projekteja yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden edistämiseksi. Sitten kysymys uudesta teknologiasta. Tämä kysymys luultavasti koskee vuonna 18 Luxemburgin tuomioistuimen päätökseen, joka herättää tärkeitä kysymyksiä, käytännön kysymyksiä. Ja ehkäpä olisi välttämätöntä sopeuttaa Euroopan lainsäädäntöä. Muistetaan, että marraskuussa 2019 neuvosto on tehnyt päätöksen jolla pyritään se, että komissio tekisi tutkimuksen uudesta geeniteknologiasta. Tämä merkittävämpi tutkimus ja sen aikaansaaminen kestää pitempään kuin mitä puheenjohtajakautemme kestää ja vasta sitten kun tämä tutkimus on saatu valmiiksi, voimme jatkaa tämän kysymyksen parassa. Ja sitten kolme kysymystä koski Kroatiaa. Tässä taisi olla kolme vuotta sitten tapahtuma, joka koski huonoa eläin, huonoja eläinkuljetuksia. Sen jälkeen Kroatia on selvästi tiukentanut tarkastuksia ja tuollainen ei voisi toistua enää. Sitten nuoret. Olemme nähneet, että nuorten vetämien tilojen määrä on kasvanut kolmella tuhannella. Ja nuorten viljelijöiden osuus on 13,1 prosenttia, joka on enemmän kuin eurooppalainen keskiarvo. Olemme ottaneet askeleen eteenpäin, mutta emme voi olla tyytyväisiä. Tämän kanssa meidän täytyy parantaa tuloksia, sillä tämä on ainoa keino taata maanviljelyn tulevaisuus. Nuoret saavat tukea Meillä on Kroatiassa noin 1500 projekteja, noin 500 miljoonan kruunan ennestä. En tiedä, kuinka paljon tämä on euroissa. Olemme muitakin pyrkineet lisäämään nuorten viljelijöiden tukia. Ja kolmas koski maksatuksia pienille ja suurille tiloille. Nyt puhutaan suorista maksuista. Tässä on kysymys kansalliseen päätösvallan alaisista asioista ja hallituksemme on tehnyt eron suurten ja pienten tilojen tukien välillä ja pienten, pienillä tiloilla on korvamerkitty osuus maataloustuessa se on antanut hyviä tuloksia maaseudun kehittämisessä ajatellen pieniä tiloja. Ja olemme myöskin virtauttaneet erilleen suurten ja pienten viljelijöiden projektihakemukset. Ja 60 prosenttia varoista on mennyt pienille tiloille ja noin 40 prosenttia on mennyt suurille. Mutta tämä ei ole ainoa parametri, jota pitää miettiä. Täytyy myös tehdä er- erotteluja tuotantosektoreiden mukaan. Täytyy myös antaa mahdollisuuksia pienille tuotteille kasvaa. Ja Kroatia on myöskin suoritemaksujen suhteen määritellyt, sen, kuinka paljon varoja se voisi käyttää. Kroatia voisi, vaikka tämä ei ole pakollista, se voisi lisätä kansallista rahoitusta maksimaaliseksi. Ja jos Kroatia niin tekisi, niin jos puhumme 70 prosentin osallistumisasteesta, niin Viime vuonna me olemme viime vuonna päässeet maksatuksen kattoon. Olemme ratkaisseet tämän maksatusongelman Kroatiassa. Einfach, ne? 25 äh, Kiitoksia kovasti siitä, että käsittelitte näitä 25 kysymystä näinkin rajallisessa ajassa. Jotkut näistä kysymyksistä oikeastaan sisälsivät toiset kaksi, kolme tai neljäkin kysymystä, joten kiitoksia kovasti. Unohdin muuten, että Tomasic halusi käyttää puheenvuoron. Vielä minuutti. Olkaa hyvä. Tomasic, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, rouva ministeri, ja tervetuloa tähän valiokuntaan. Haluan toivottaa teille onnea ja menestystä työssänne. Minä kuuntelin vastauksiaan ne kysymyksiin ja olisi vielä yksi kysymys. Ymmärrän, että pienet tilat ovat, tai siis pieniä tiloja syntyy päivittäin, mutta monia muita, monet muut lopettavat toimintansa. Joten mitä aiotte tehdä, jotta pienet perhetilat voisivat päivittää omaa infrastruktuuriaan ja olla kilpailukykyisiä. Statement. Um, yeah. Kiitoksia kovasti ennen kuin annan puheenvuoron ministerille. Eli ennen kuin ministeri vastaa ja ennen kuin hän käyttää loppupuheenvuoronsa, niin kysyisin vielä komissiolta. Ettekö te halua käyttää puheenvuoroa ollenkaan? Kysyn nyt komissiolta. Jaha, no ei sitten. Sitten annan puheenvuoron ministerille. Voitte vastata kysymyksiin ja pidä pieni loppupuheenvuoron. Hvala zastupnice Osim Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti Rova Tomasic tästä kysymyksestä. Niin, tästä asiasta tullaan järjestämään kansainvälinen konferenssi, eli siis pien tiloista ja niiden paikasta maataloudessa ylipäänsäkin. Mutta koska me olemme tällä hetkellä puheenjohtajavaltio aiemmin laatia julkilausuman lausunnon, jossa keskitytään juuri siihen, että juuri pienet tilat tarvitsevat tätä ympin yksinkertaistamista. Tämä on ensimmäinen askel kohti lisäyksinkertaistamista Eli tulemme yksinkertaistamaan myös tätä taloudellista apua, jota pienille tiloille on saatavilla. Ja toivottavasti tällä tavalla saamme vedettyä puolemme nuoriakin ihmisiä maataloussektorille. Tiedän, että että vastasin aika pitkällisesti kaikkiin kysymyksiin, mutta vetäisin lankoja yhteen sanomalla, että maanviljely ei ole mikään ongelma. Itse asiassa se on osa ratkaisua. Minä itse olen aika keltanokka vielä tässä maataloussektorilla, mutta haluaisin sanoa, haluaisin sanoa sen, että viljely ja kalastus ovat sellaisia sektoreita, jotka ovat lähellä ihmisiä. Aika harvat sektorit ovat lähempänä ihmisiä ja ne liittyvät kaikkeen ilmaan, ympäristön suojeluun. Jo, me emme saa unohtaa sitä, että maanviljely on kehittynyt innovaatioiden myötä ja olisi väärin sanoa, että innovaatiot eivät olisi auttaneet maataloutta – eikä mitään sen jalompaa olekaan kuin maanviljely ja kalastus. Vielen herzlichen Dank, Frau Minister. Kiitokset, eh, rouva ministeri, siitä, että pääsitte tänne ja vastasitte näin hyvin esitettyihin kysymyksiin. Varmasti tulemme tekemään hyvää yhteistyötä tulevina kuukausina. Tehtävää on paljon. Yeah. Yeah, it So, dear, dear colleagues, please take your seats again. Hyvät kollegat, käykäähän kaikki paikoillenne. Jatkamme kokousta. Seuraavana vuorossa äänestykset. Good morning. dear colleagues again, please. Käykää kaikki paikoillenne. Thank you.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 Seuraavana esityslistan kohta viisi. Eli UK ja Pohjois-Irlannin erosopimuksen solmiminen EUsta ja Euroopan atomienergiayhteisöstä. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron ennen kuin äänestämme? Kines, äh, Selvä. Eli voimme saman tien siirtyä äänestämään. Onko teillä kaikilla äänestyskortit mukana? Ja loppuäänestys eh, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ich äh, schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 ääntä puolesta. Onnittelut. Kollegin McInnes. Um, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Te sanoitte jo onneksi olkoon, mutta aika raskain sydämin tuemme tätä mietintöä ja aikaa raskain sydämin sitä laadinkin, koska mehän kun puhumme paljon laajenemiseen merkityksestä, mutta nyt me olemme tässä jättämässä Euroopan unionin ja haluaisinkin kiittää kaikkia niitä brittimeppejä, jotka ovat palvelleet tässä valiokunnassa pitkään hyviä kollegoita, hyviä ystäviä. Tämä on vaikea hetki heistä monille. Vielen Dank. Dann kom- Kiitos. Seuraavana kilpailualan mietintö. Ja. So, äh... Kilpailupolitiikka, äh, vuotuinen kertomus 2019. Mm, haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ehm, Rova Kavalies, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Halusin vain tähdentää muutamia seikkoja. Ensinnäkin halusin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat myötävaikuttaneet tähän mietintöön. Olimme erittäin tuotteliaita ja me pystyimmekin tekemään työtä yhdessä hyvää yhteistyötä teimme. Se, siitä oli minulle kovasti apua, joten kiitos. Tavoitteena oli saada aikaan lausunto, jossa keskitytään niihin tärkeimpiin periaatteisiin, jotka meidän mielestämme ovat relevanteimpia, niin että saisimme vahvan lausunnon, että maatalousvaliokunnasta tulisi vahva lausunto. Halusimme olla selkeäsanaisia, synteettisiä, näiden muutaman periaatteen suhteen. Ja on myös suullisia muutosehdotuksia 87 ja 90. Halusin vain viitata näihin kahteen muutosehdotukseen tai tarkistukseen niin, että ne todella otetaan mukaan mietintöön. Tarkistusten taustalla oleva ajatus oli selkeyttää asioita, Äh, mahdollisimman hyvin niin, että keskityttäisiin keskeisiin periaatteisiin, jotta saisimme vahvan mietinnön. Kiitoksia kovasti. Vielen Dank. Ähm, Kiitokset tehdystä työstä. Ja nyt äh, siirrymme äänestyksiin. Le Breton kuitenkin, olkaa hyvä. Oui, avant Ennen kuin lähdemme äänestämään puheenjohtaja, haluaisin äh, puhua äh, 29 ja 67, 28 ja 67 tarkistuksista. Mitä niillä on tapahtunut? Minä en oikein ymmärrä, mihin eh, ne ovat hävinneet. Halua, haluaisin tähän selvityksen. Genau, das können wir, das können wir machen. Eli saammeko me, saammeko me erillisen äänestyksen? Ja. Eh, tämä on mahdollista. Sitten eh, kompromissitarkastus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä vielä koneellisesti. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Ich schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. 35. 35 puolesta. Voisi olla hyvä, jos koordinaattoritkin paremmin olisivat esillä. Sitten 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 vedettiin pois. Ja sitten kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3439, sitten 38 vedettiin pois. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 eh, puolesta hyväksytty, sitten 54 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 55. Äänestys päättyy. 23 puolesta hyväksytty. Sitten 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69 eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 71 eh, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 15 puolesta. Haluatteko, että tarkistamme 74 se käy? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ihan selvästi eh, hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 vedettiin pois, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta ja 90 ja tässä mukana suullisesti esitetty tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ich schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6 Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissin tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta, vasta, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 104. 104 tarkistamme tämän vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ich schließe. Äänestys päättyy. Tasapeli eli hylätty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta vastaan, tyhjää. Tämän tarkistamme. 129 tarkistamme koneellisesti. Schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eh, loppuäänestys eh, koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 puolesta, yksi tyhjä. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja mennään eteenpäin. Seuraava äänestys. 2018 yleisen talousarvion vastuuvapaus. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mint hogy tudom, hogy rövid az idő, csak két mondat. Az egyik az, hogy... Kiitoksia kovasti. Tässä vaiheessa haluaisin esittää vain pari kommenttia. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että tarkistukset ovat tasapuolisia ja olette onnistuneet välittämään selkeän viestin. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä tämän asiakirjan laatimisessa. Kiitos. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt voimme sitten äänestää kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi vai tarkistammeko koneellisesti? Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Ich schließe die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 vastaanta. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 raukeaa siis. tarkistamme vielä koneellisesti tarkistuksen 38. Äänestys alkaa. Dann schließe ich die Abstimmung. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 vasta ääntä 17 puolesta. Ja seuraavana kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta 7 vastaan. Hyväksytty. Ja lämpimät onnittelut esittelijälle. Näin on saatu äänestykset hoidettua. Ja voimme jatkaa esityslistan käsittelyä. Seuraavana vuorossa kohta kahdeksan Euroopan komission esitys liittyen eh, eh, viinin edistämisohjelmien joustavuuspakettiin ja siihen liittyvän delegoituun säädökseen. Thank you, Mr. Uh, President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon jäsenet. Tämä nimenomainen kohta juontuu parlamentin päätöslausemaan tai siitä, joka liittyy tullitariffeista, joita USA oli ottanut käyttöön on Boeing Airbus löydök kokouksien yhteydessä. Euroopan parlamentti on nyt omaksunut erilaisia suuntavia ja pyytänyt komissiota ryhtymään toimiin viinisektorin tukemiseksi, jotta voidaan sopeutua näihin tulitariffeihin. on kiistassa on pitkä tausta, mutta fakta on se, että ne toimet, joihin USA ryhtyi, olivat VTOn hyväksymiä valitettavasti päätettiin maalittaa juuri näitä maataloustuotteita. Tällaista trendiä on aiemminkin ollut kansainvälisen kaupan kysymyksissä usein, kun Euroopan unioni on valittu maali, niin valitaan nämä maataloustuotteet. Edellinen esimerkki oli Venäjän embargo, kauppasarto. Ja komissio on toistuvasti sanonut, että haluaisimme löytää neuvotteluratkaisun USAn kanssa tähän pitkäaikaiseen taustalla olevaan kauppakiistaan. Ja tietysti olemme yrittäneet pitää näitä toimia aisoissa. Erityisesti kun puhutaan viinistä, niin USAn toimet rajoittuvat kokonaissovellusalaan 20 5 prosenttia ovat tariffit neljälle maalle, Ranskalle, Espanjalle, Saksalle ja UKlle on omat tariffiinsa omi tiettyjä viinejä koskien. Ja me pelkäämme, että nämä samat tariffit ulotettaisiin kaikkiin viinituotteisiin, muun muassa kuohuviineihin jäsenvaltioissa – ja ne saatettaisiin asettaa jopa 100 prosentin tasolle, joten vaikka tämä ei ehkä mitenkään itse sektoria lohduta, eikä näitä kyseisiä maita, niin asiat olisivat voineet olla huonomminkin. Ja komissio varmistaa sen, että tästä ei ainakaan tilanne pahene. Samankaltaisia uhkia USAlta sälyttää tariffeja esimerkiksi viinit tuontiviineihin Ranskasta mukaan luettuna kuohuviinit kostotoimena niin sanotulle digitaaliselle myyntiverolle, niin sen osalta komissio on toistuvasti sanonut, että se on solidaarinen Ranskan suuntaan ja muidenkin Savatirin suuntaan, kun näistä kahdenvälisistä uhkista puhutaan. Ja meillä onkin hyviä uutisia, koska neuvotteluissa EU, EUn ja Ranskan välillä – on päädytty tilanteeseen, jossa tämä riski luultavasti ei toteudu. Ja nyt keskustelemme ja neuvottelemme vielä tästä digitaalimyyntiverosta. Jos palataan vielä tähän parlamentin marraskuiseen päätöslauselmaan ja siihen, miksi komissio halusi ryhtyä toimiin tukeakseen viinisektoria, niin komissio on vastannut kolmella asetuksella. Ensimmäinen, ja tämä on erittäin kiintoisa, on delegoitu asetus – Siinä on kolme osaa. Ensinnäkin poistetaan viiden vuoden rajoitus ohjelmaoperaatioilta, ja tämä auttaa toimijoita lojittamaan nämä maalitetut markkinat, ja operaatiot voivat jatkua tämänhetkisen ohjelmointikauden jälkeenkin vuoden 2023 jälkeen. Toinen komponentti mahdollistaa sen, että toimijat voivat muuttaa kohdemarkkinoita jo olemassa olevien tai, olemassa, tai hyväksyttyjen ohjelmien osalta voivat lopettaa tai rajoittaa jotain tiettyä edistyskampanjaa jossain maassa, kuten USAssa, ja voivat joillain muilla vientimarkkinoilla, kuten Kiinassa, Australiassa, Kanadassa, laajentaa näitä kaupan edistämistoimia. Ja sitten kolmas elementti liittyy joustavuuden parantamiseen, eli siinä tapauksessa, että toimijat muuttavat tätä kohde- tai tavoitepaikkaa, kohdepaikkaa, niin komissio tulee apuun siten, että nämä maat eivät kärsi raho- rahallisesti muutoksista. Muut toimet liittyvät kahteen täytäntöönpanoasetukseen. Yksi liittyy siihen, että komissio parantaa rahoitusta 50 prosentista 60 prosenttiin, kun puhutaan myynnin edistämistoimista niiden rahoittamisesta, ja antaa jäsenvaltioille joustavuutta sopeuttaa näitä myynnin edistämistoimia useammin kuin kahdesti vuodessa. Me olemme tietoisia siitä, että nämä toimet ovat kiireellisiä ja olemme tehneet kovasti työtä, jotta voisimme ottaa ne käyttöön mahdollisimman nopeasti. Ne esitettiin jäsenvaltioille se Viinin yhteisen markkinajärjestelykomitean kokouksessa syyskuussa ja niitä tuettiin. Ja kaikki kolme hyväksytään komissiossa 29.3. delegoitu säännös tulee parlamenttiin ja neuvostoon normaalin menettelyn mukaisesti, on tarkastelukausia ja niin edespäin, mutta odotamme tietysti, että molemmat instituutiot tukevat sitä. Näistä toimista on jo ilmoitettu jäsenvaltioille ja toimijoille, joten niitä jo odotellaan. Ja toivottavasti nämä uudet säännöt ja lisää joustavuus auttavat suitsimaan USAn tariffien vaikutuksia Eli kolme ratkaisua näihin eh, mut pitävät sisällä muun muassa sen, että USA poistaisi eh, näitä tullejaan. Hogan on Washingtonissa ja tekee kovasti työtä, jotta nämä toimet poistettaisiin mahdollisimman nopeasti. Vielen Dank, Direktor Kiitokset Täällä on kysymyksiä. Toivoisin, että ette ylitä minuuttia, kun puheenvuoron käytätte. Akila, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että tällaisiin edistyskampanjoihin mennään, mutta toimenpiteinä ne eivät kuitenkaan riitä, kun ajatellaan, että nämä yhdysvaltalaisten asettamat tullit kohdistuvat näin rankasti tähän alaan. Eli 25 prosenttia. Varmasti tiedätte, että kun puhutaan pitkän aikavälin toimista, niin lyhyen aikavälin tehokkaita toimia on hankala soveltaa tilanne on hankala, kun ajatellaan Euroopan ja varsinkin Espanjan viininviljelijöitä. Tilanne ei yhdessä yössä parane ja tarvitaan jonkinlaista korvausrahastoa, joka toimii tehokkaammin. Eli tällaiset myynnin edistysohjelmat eivät riitä. Ei tässä ole reagoitu kunnolla tilanteeseen. Jollain tavalla on toimittava kunnianhimoisemmin ja tarvitaan tehokkaampia toimia. Kiitos. Danke. Tuolta tulkki ilmoitti, että olisi toivottavaa, jos puhuisitte seuraavalla kerralla vähän hitaammin. Ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, eh, on toivottu tukia, kompensoivia tukia näiden eh, tullitariffien eh, vastapainoksi. Ja nyt sitten tähän edistysohjelmaan menty, mutta se on toimena hyvä, mutta ei välttämättä riitä. Ja voisi olla hyvä, jos voitaisiin soveltaa eh, pidempään kuin vain esitetyt viisi vuotta. Italia ja Ranskahan ovat erinomaisia viinimaita muiden muassa, eh, ja on erittäin tärkeää, että muistetaan myöskin standardit, eikä niistä eh, niistä äh, notkuta. Tässä nimenomaan Houkan puhui muista kuin tarifipohjaisista esteistä. Meidän on äh, tuo taattava parha, parhaas mahdollinen tuotantoympäristö viljelijöille ja toisaalta parhaat mahdolliset tuotteet laadullisesti, kun kuluttajia ajatellaan. Astro. Kiitokset ja sitten De Castro, olkaa hyvä. Un paio di riferimento. Kiitoksia kovasti. Haluan ensinnäkin kiittää komissiota siitä, että olette hyväksyneet tämän tärkeän äh, delegoidun säädöksen. Toivottavasti pääsemme eteenpäin nopeasti, eli kiitoksia tästä. Sitten pari pyyntöä tulevaisuutta silmällä pitäen, ei tätä hetkeä. Kun puhutaan äh, artiklasta, jossa puhutaan viidestä vuodesta, niin siellä viitataan äh, siihen, että tämä viiden vuoden pidennys täytyy perusteellisesti perustella. Olisi ikävä, jos tästä tulisi byrokraattinen taakka. Ja sitten tällä toisessa artiklassa puhutaan force majeure oh, syistä, jotka vaikuttavat ohjelmien toteuttamiseen. Eli kyllähän tällaisia force majeure-juttuja on, e, jotka vaikuttavat siihen, että, että tuota, ohjelmia ei pystytä saattamaan päätökseen. Ja, vielen herzlichen Dank. Kiitos alustuksesta. Renew-ryhmässä tämä on ollut tärkeänä aiheena esillä. sekä viilmi ilmi päätöslauselman myötä viime syksynä. Uun viiniviljelijöiden tilanne on hankala ja siihen on puututtava. Te olette esittäneet tässä konkreettisia toimia. Se on hyvä ja tämä on ilman muuta askel oikeaan suuntaan, mutta nähtäväksi jää, riittävätkö nämä esitetyt toimet. Tärkeää on kuitenkin eh, voida reagoida nopeasti ja 29. tammikuuta toivottavasti päästään täytäntöönpanon näiden toimien osalta ja näin saadaan eh, tuki konkreettisena viljelijöiden. Tarvitaanko tulevaisuudessa jonkinlaista rahastoa tai tulisiko laajentaa tätä välinettä, eh, sen varmasti, se varmasti on asia, joka voidaan YMP-neuvottelujen yhteydessä nostaa esiin. Gracias, presidente. En primer lugar, Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota tästä delegoidusta säädöksestä, joka mahdollistaa viinin markkinoille pääsyn. Tämä Yhdysvaltain 25 prosenttia tariffia viinille on uhka tuhansille viljelijöille ja tuottajille, ja se on erityisen haitallista viinisektorille sellaisessa maissa kuten Espanja. Meidän täytyy te- pitää mahdollisimman paljon liikkumavaraa, jotta tuottajat voivat edistää viinin markkinointia ja siirtyä muille markkinoille. Ja tämä delegaatosäädös on askel oikeaan suuntaan. Mutta mä tiedän, että tätä täytyy täytäntöönpano mahdollisimman nopeasti, mutta tämän lisäksi meidän täytyy tehdä paljon enemmänkin. Me tarvitsemme muitakin laastaria haavoille. Me tarvitsemme keinon lopettaa maataloudelle lätkäistävät tariffit. Se olisi parasta viljelijöille. Kiitokset ja Aguilera seuraavana, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Bueno, sobre este reglamento... Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegat sanoivatkin, tämän asian suhteen aikomus on hyvä. Ehdotus ei ole. Siinä otetaan rahaa muista investointiohjelmista ja siirretään ne markkinointiin. Eli meillä on homma, joka on vakava viljelijöille. Emmekä me usko, että paras toimenpide on ryhtyä En usko, että parasta on siirtää rahaa menin edistämiseen. Meillä täytyy olla lisää resursseja viinisektorille. Tuo varainsiirto ei ole siis hyvä asia. Meidän täytyisi muotoilla tämä uudelleen. Jos tuoretta rahaa olisi Me tarvitsemme lisävaroja, joilla vastata markkinoille pääsyn ongelmiin. Tämä koskee erityisesti espanjalaisia tuottajia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä me tunnemme tämän ehdotuksen, mutta minusta vaikuttaa siltä, että tätä kohdellaan ikään kuin jonkinlaisena suhdanteisiin liittyvänä asiana, kun ajatellaan vaikkapa ilmailua tai maa-autoilua tai muuta, äh, siis ajoneuvoteollisuutta, niin aika usein maatalous on sitten pelinappulana ja valuuttana. Kun puhutaan tästä joustavuudesta, joka liittyy myynnin edistämiseen, niin mikäpä siinä. Mutta ehkä voitaisiin myös ottaa huomioon äh, tämä globalisaation sopeutumisrahasto mm, yleensä silloin, kun tällaisia tapahtumia markkinoilla tapahtuu, niin kyllä tämä ehkä pikemminkin on rakenteellista tämä ongelma luonteeltaan kuin suhtanteesta johtuva. Dorfman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä aikaisempiin puhujiin, jotka totesivat, että toimet ovat tervetulleet, mutta vain pisara meressä. Ja niin kuin äskeinen puhuja totesi, kun nyt maatalous voi hyötyä siitä, mitä on menetetty eh, ilmailualalla, niin ehkä tässä voitaisiin ajatella hieman tehokkaampia toimia. Yhdysvaltain kauppaministeriö eh, on käynyt läpi näitä tulitariffimenettelyjä ja 6,5 miljardia, eh, jotka saatiin, katsottiin, että ne eivät riittäisi. Ja on hyvinkin mahdollista, että eri jäsenmaista tullaan ottamaan muita tuotteita vielä korkeammalla verolla. No Italian osalta eh, viiniä ei nyt rasiteta, mutta pelkäämme, että tulevaisuudessa siihenkin saattaa jopa sadan prosentin vero kohdistua. Tilauksia ei ole tullut pitkään aikaan, koska tilaajat pelkäävät, että siinä vaiheessa kun tilaus toteutetaan, eh, kova vero iskee päälle. Olisi mielenkiintoista tietää eh, komissaarin matkasta, eh, mitä siitä seuraa, onko tilanne paranemaan vai ehkä pahenemaan päin. Merci, merci à la Kiitos, kiitos komissiolle tästä ehdotuksesta, mutta on vielä avoimia kysymyksiä. Eh, me olemme puhuneet maailman kauppajärjestöstä ja sellaisten sektoreiden tukemisesta, joihin tämä, nämä toimet vaikuttavat. Ja olen pettynyt. Tässä on ollut aika hiljaa. Pyytäisin DG Agrian nopeasti työskentelemään tämän parlamentin pyynnön puolesta. On olennaista, että tämä teksti astuu mahdollisimman nopeasti voimaan. Ja pyytäisin myös koordinaattoreita miettimään – tällaista vas, vastalausettomuus lähestymistapaa. Kiitos, tämä on tärkeää koko Euroopalle ja rans, tämä iskee erityisesti ranskalaisiin tuottajiin. Andre, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin olen iloinen komission toimista. Ne ovat hyvin kiireisiä. Ja kuten muutkin kollegat, olen sitä mieltä, että toimet ovat hyviä, mutta riittämättömiä jotta voitaisiin estää tilanteen heikkeneminen, täytyy vielä keskustella ja neuvotella, koska tässä todellakin reagoidaan tällaisella suhdannetoimella rakenteelliseen ongelmaan. Ehkä nyt tarvitaan lisäbudjettia, todellista lisäbudjettia niin, että voidaan siirtyä tämä 60, tähän 60 prosentin yhteisrahoitukseen. Ja sitten kun puhutaan rakenteellisesta kysymyksistä, niin eikö pitäisi to- pohtia jonkinlaisia markkinatoimia, jotta voitaisiin selvitä tällaisesta poikkeuksellisesta kriisistä, joka liittyy myös ympin uudistukseen ja VTOn toimiin. Ja todellakin eh, puhukaa sen verran hitaasti, että tulkkien työ ei mene ihan mahdottomaksi. Viino seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Paljon tässä on jo sanottukin rakenteellisista ongelmista. Kannattaa muistaa, että viiniä tuetaan yli miljardilla eurolla – Green Deal on tulossa, ilmasto-ongelmat ovat tosiasia ja kestäviä ratkaisuja tarvitaan. Toisaalta sitten mediassa todetaan, että e, juuri tämän tyyppiset toimet ovat niitä, e, jotka hyödyttävät monikansallisia kolmassa maissa toimivia yrityksiä. E, onko tämä komissiolla tiedossa? ja tarkoituksena, ja jos ei, niin minkälaisia vastatoimia se on ajatellut alueellinen myynnin edistäminen voisi olla yksi ratkaisuongelma, niin kuin Aguilera totesi, jos sijoitettaisiin tai otetaan näitä varoja mm, muilta tärkeiltä aloilta, jotta tilkitään tämä aukko, niin ei tämä kovin kestäpohjaista ole. Meidän tulee tukea pienviljelijöitä ja tilallisia, eikä monikansallisia yrityksiä, jotka saavat nyt vielä jotain miljardihyvityksiä. Euh, euh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle siitä, että parlamentin vaatimukset otettu huomioon koko tässä toimessa. Oletan maailman nopeasti kaikki puoluerajat ylittäen toimineet. Kiitos tästä tekstistä. Totta kai me haluamme, että menette pitemmälle, että meillä on kiireellinen menettely. Siitä olemme samaa mieltä. Täytyy myöskin pitää tervetulleena amerikkalaisten maahantuojien reaktioita. me ollaan Yhdysvalloissa hyvin pieniä yrityksiä, perheyrityksiä, ja tämä on riski heidän taseelleen. Eurooppalaiset ovat rakentaneet vuosia Yhdysvalloissa ja nyt käydään kauppasota, joka ei ole heidän omassa satansa. Nämä pk-yritykset, jotka varmaan eh, kansalliset yritykset, joiden taloudellinen terveys on kyseessä. Me tarvitsemme kompensaatiorahastoon. Ja kysymys on, onko meillä karuselli helmikuussa käynnissä? Onko, oletteko miettineet, äh, oletteko miettineet diplomaattisia toimia, joilla välttämme tämän Damklen miekaan leijumisen Euroopan yllä? Onko mahdollista äh, toimia vielä nopeammin tulevissa tapauksissa? Dank, Frau Kollegin Ritchie. Ja sitten Rovarici, olkaa hyvä. Thank you, President. Um... Kiitoksia. Puheenvuoro hiukan äh, aiheen sivusta, mutta mielestäni me kärsimme näistä tariffisodista. Mekin olemme sälyttäneet tariffeja USAlle kostotoimena ja haluaisin ajatella, että komissio ehkäpä voisi poistaa nämä tariffit. Ajattelen erityisesti scotch, äh, skottilaista viskiä, vahvoja alkoholeja, äh, Voisitteko poistaa nämä tariffit ja äh, antaa sitten myös USA vastata luonnossa takaisin samalla mitalla? Kiitos kysymyksistä ja nyt sitten annetaan johtajalle mahdollisuus vastata mahdollisimman lyhyesti, koska olemme tässä vähän aikataulustamme jäljessä. Olkaa hyvä. Puhun nopeasti Yksi substantiaalista kysymyksestä oli komission tuki tuottajille ja tuossa kontekstissa ja herra Andriolle sanoisin, että on tärkeää muistaa, että, että lisäämme äh, maksusta 50-60 prosenttia, mutta no, tällä hetkellä kansallisia tukiohjelmia ei käytetä täysin useammassa jäsenvaltiossa, joten varoja on. Ja nyt sille on tarvetta. Ja tämän lisäksi jäsenvaltiot voivat maksaa oman osuutensa jäsenvaltioiden äh, komission maksuosuuden päälle. Komission osassa on nyt 60 prosenttia jäsenvaltiot voivat kasvattaa tämän 80 prosenttiin, eli on vielä paljon varoja käytettäväksi. Ja Dorfman otti esille pelon, että tilanne eskaloituu, ja me haluamme välttää sen, että sen kierrättää tariffeja, niin tämä niin sanottu karuselli, tai nostaa niitä 100 prosenttiin jenää. Jotain edistystä on saavutettu. Mainitsin komissaari Hoganin matka Washingtonin ja Trumpin ja Macronin keskustelut, jotka koskevat vastareaktiota digitaalista myyntiverosta ranskalaisten viinien tariffeihin – mutta ennen kuin me saamme lisätietoa tariffien vaikutuksista kentällä, haluat kaikkiin keinoin välttää paniikin sektorilla, koska viini on häviämätön kestävä tuote ja suurin osa viinistä kulutaan Euroopassa, jos markkinoilla tulee vaikutelma, että tilanne heikenee ja tilanne heikenee monet yritykset, ravintolat, saattavat äh, lykätä ostopäätökseen odottaen, että hinnat tippuvat. Joten ei pidä mitään alaa, pitää yllä, eli täytyy pit- säilyttää hermot ja, ja meidän täytyy erittäin kovasti työskennellä, että saadaan nämä toimenpiteet lopetettua, että Yhdysvallat lopettaa tariff, tariffit. EU on tehnyt kerta sen jälkeen selväksi, että tariffit eivät ole ratkaisut kiistoihin. Me toimia kahdenvälisesti. Me, meidän täytyy saada Yhdysvallat reagoimaan myönteisiin toimimme. Muistakaa, että meidän tariffimme olivat vastareaktio Yhdysvaltojen tariffi päätöksiin. Ja toukko-kesäkuussa me saimme mankapajärjestön päätöksen Bangjotossa, joka antaa meille oikeuden asettaa tariffeja vastineeksi sille, mitä he ovat ne tehneet. Ei se ole jotain, mitä haluamme tehdä. Ei se ole meistä miellyttävää. Komissaarit ovat, komissaari on sanonut julkisesti ja komissaari Hogan erityisesti, että meidän täytyy ajatella tuottajien etuja myös viinisektorilla. Ja nämä tariffit koskevat myös viinin lisäksi oliviöljyä, alkoholituotteita, juustoja ja näin poispäin. On muitakin maatalousyhteisön sektoreita, jotka kärsivät. Viinisektori on yksi menestystarinoitamme myös viennin alueella. Vienti on oikein hyvää. Meillä on 12 miljardin viinivienti, 5 miljardia, 4 miljardia Yhdysvaltoihin, ja tämä sitten selittää, miksi meidät on valittu kohteeksi. Yhdysvallat haluat iskeä sektoriin, joka on ollut menestyksekäs ja joka tavalla, joka sattuu. Eikä unohdeta, että useampi jäsen totesi, että paljon haittaa aiheutetaan myös Yhdysvalloissa. Koska eurooppalainen viini on Amerikan kuluttajan mielestä suosittua, sateollisuuden alla tuonti, ravintolat, välittäjät, negotiaan, eihän meillä paljon rahaa. Ja yli 108 kongressin jäsentä on kirjoittanut Trumpille valittain ja kritikoiden ja vastustaa näitä tarifeja ja puoltain neuvotteluratkaisua. Tätä, tätä on kuultu Yhdysvaltain kauppapiireissä ja keitä kauppaedustajia on tähän ja Ehkä tämä selittää sen, miksi tilanne on eskaloitunut pahemmin. Tariffit iskevät kummallakin puolella Atlanttia. Lopetan tähän. Niin ganz kurz, ja? Kiitos, mutta ihan lyhyesti. Olkaa hyvä. Aclarar una cuestión. El 10% de incremento para la... 10 prosentin lisäys myynnin edistykseen, sehän ei ole uutta rahaa, vaan äh, rahaa, joka jo on varattu jäsenmaissa investointiohjelmiin, eli näin oli jo suunniteltu. Eli ei voida puhua uudesta rahasta, vaan myynnin e, investointien edistykseen käytetystä rahoista on kyse. Eli tässä vain siirretään kohdassa toisen. Hyvähän sekin on, mutta kannattaa kuitenkin ymmärtää, että näin on tehty. Eli nyt on vain varoja siirretty Viinialalle. Thank you. I thought I'd address that point by... Luulin äh, puhuneeni tästäkin asiasta myös Espanjan osalta. Kansallisessa tukiohjelmassa on aika paljon alikäyttöä ja komissaari Hogan oli Majorkassa alle puoli vuotta sitten ja hän esitti tämän seikan espanjalaisille kollegoilleen, eli että niiden, heidän pitäisi lisätä varainkäyttöön. Eli rahaa kyllä on, mutta mutta sitä ei enää välttämättä eh, käytetä. Eh, nyt on selkeä eh, ohje, ohjeistus siitä, että täytyy keskittyä tähän myynnin edistämiseen ja käyttää rahaa siihen. Espanja ei tällä hetkellä käytä hyväkseen yhdistää EU-rahaa kansalliseen rahaan. Nythän me korotamme jo oman prosenttimme 60 prosenttiin, kattoon 80, espanjalaiset voivat täyttää tämän välin. Kiitokset johtaja Askel näistä tiedoista. Varmasti olemme jatkossakin yhteydessä teihin. Uskon, että asia jää tähän. Ja tähän nyt päättyy aamupäivän virallinen osuus ja käynnistämme koordinaattoreiden kokouksen heti miten se ei siis ole julkinen ja normaalikokoonpanolla jatkamme kello 14.30 eläinten terveys silloin aiheena.